Chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux. Hyvät kollegat, ehdotan, että käynnistämme ympäristö, kansanterveys- ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kokouksen. On ilo olla tämän kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtajamme ei ole tänään paikalla ja hän pahoittelee sitä. Ensimmäinen kohta. Esitysistan hyväksyminen. Jos kukaan ei vastusta, niin esityslistan luonnos ilman muutoksia voidaan hyväksyä. Vastustusta ei näytä olevan. Esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Stefan Donea liittyy ympäristövaliokunnan sihteeristöön ensimmäinen huhtikuuta alkaen. Nora Kovacheva on tullut takaisin ympäristövaliokunnan sihteeristöön sen jälkeen, kun hän on ollut emisvaliokunnan alaisuudessa vuoden ajan. Eli tämä muutos tapahtuu sitten 10. huhtikuuta alkaen. Tervetuloa molemmille tänne ympäristövaliokuntaan. Sitten kohtaan kolme puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden 11. huhtikuuta antamista suosituksista. Koordinaattoreiden suositukset on toimitettu sähköisesti jäsenille. Jos vastustusta ei ole, niin katsomme, että nekin on hyväksytty. Vastustaako joku? Ei. Näin ollen suositukset on hyväksytty. Ehdotan, että siirrymme nyt kohta neljä esityslistalla. Tässä aiheena on keskustelu komission kanssa välisiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista. Annan välittömästi puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä, komission edustaja Schnickels. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, and thank you very much for giving... Kiitos ja kiitokset siitä, että komissio sai mahdollisuuden nopeasti esitellä tämän ensimmäisen raportin uh, uh, elin, uh, ihmiselinten elinsiirto Äh, direktiivistä. Tämä on ollut varsinainen menestys. Aloittaisin hieman numeroilla. Vuonna 2015 yli 10 000 elin äh, luovutusta tapahtui EU-ssa, joka johti yli 33 000 elinsiirtoon. Tämä vastaa 29 prosentin merkittävää nousua vuodesta 2006. Tämä nousu johtuu siitä, että äh, elävänä tehtyjä siirtoja on annettu enemmän, plus 6 prosenttia äh, ja 21 prosenttia äh, kuolelta luovuttajalta. Tämä on erittäin äh, mainio uutinen potilaille sen vuoksi, että nämä elinsiirrot ovat usein hengen pelastavia eikä niille ole vaihtoehtoa. Mutta ei tässä pidä jäädä laakereilla lepäilemään. Ikävä kyllä äh, liian monet ihmiset kuolevat vielä odotuslistalle vuosi toisensa jälkeen. Ja tämä täytyy pitää mielessä jatkuvasti. Kun katsotaan muita lukuja, nimittäin luovutusmäärät maakohtaisesti näemme, että äh, luovutus on kasvanut oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa, mutta näemme myös, että äh, on suuria eroavaisuuksia maiden kesken. Espanjassa ja Kroatiassa hiljattain meillä on 40 luovutusta miljoonaa asukasta kohti vuodessa. Tämä on kaikkein suurin luovutusmäärä koko maailmassa. Sitten kontrastina on maita, jossa on huomattavasti vähemmän luovutuksia, jopa kymmenkertaisesti. Voisin näyttää teille samanlaisia kuvia myös elävänä tehdyistä luovutuksista, jossa Alankomaat ja Iso-Britannia ovat etunenässä. Nämä luvut antavat meidän tehdä ainoastaan yhdenlaisen johtopäätöksen, nimittäin meidän on tehtävä vielä enemmän yhteistyötä, meidän täytyy oppia toisiltamme, miten toimia paremmin, kuten esimerkiksi Kroatia otti oppia Espanjalta. Ja tämä on ollut työmme keskiössä viimeisimpinä vuosina. Meidän työmme elinsiirto- ja elinluovutuksessa perustuu kahdelle pilarille. Direktiivi, jonka neuvosto ja parlamentti hyväksyivät 2010 jossa otettiin käyttöön minimi laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Sen lisäksi vapaaehtoinen yhteistyö, joka perustuu useimmiten toimintasuunnitelmaan, jolla tuetaan kansallisia viranomaisia myös niillä sektoreilla, joita lainsäädäntö ei kata, nimittäin elinsiirtojärjestelmän tehokkuus ja elinten saatavuuden lisääminen. Se, miksi te pyysitte komissiota tänne tänään, johtuu siitä, että me olemme juuri julkaisseet äh, elinsiirtodirektiivin ensimmäisen täytäntöönpanon raportin, jossa esitellään minimi äh, turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Tämä kattaa koko äh, ketjun luovutuksesta siirtoon ja tähän liittyy myös kuljetukset ja testaukset ja muut. Ensimmäisessä täytäntöönpanovaiheessa me keskitymme siihen, ovatko jäsenvaltiot kattaneet tarpeellisella tavalla tämän sektorin. Ja tässä voin antaa hyviä uutisia. Kaikki jäsenvaltiot ovat perustaneet tarvittavat viranomaiset. Tässä osoittaa, tämä kuva osoittaa, että jäsenvaltiot käyttävät erilaisia järjestelmiä, joissa maissa on vain yksi viranomainen, jossain kahdesta neljään. Kaikki nämä ovat ihan hyväksyttäviä niin kauan kuin säännöt ovat selkeät ja kaikkien toimijoiden välillä on tarpeeksi paljon yhteistyötä. Toinen asia, mikä täytäntöönpanossa on huomioitava, on se, että jäsenvaltiot ovat hyväksyneet myös lääkkeet lääkäri- tai lääketieteellisiä tiimejä muista maista, mikä on ihan järkevää sen vuoksi, että ei ole järkeä siinä, että kaikilla jäsenvaltioilla on esimerkiksi sydän- tai keuhkosiirtokeskuksia, koska tällaisten ohjelmien ylläpitäminen ja perustaminen on erittäin kallista. Sen vuoksi jäsenvaltioilla voi olla bilateraalisia tai monipuolisia, moni, monen osapuolen välisiä sopimuksia, jotka voivat kattaa useita maita. Ja tällöin äh, esimerkiksi kokeneimmissa maissa äh, potilaat vähemmän kokeneista maista voivat osallistua kokeneempien maiden äh, elinsiirto-ohjelmiin. Ja tällä tavalla myös paremmin kerätään elimiä potilaiden hyödyksi. Tämä on todellista eurooppalaista yhteistyötä, joka perustuu solidaarisuuteen ja edistyksellisyyteen ja on teidän erinomaisen työnne ansiota elinsiirtodirektiivin parissa. Nyt tähän äh, toimintasuunnitelmaan. Pähkinänkuoressa äh, komissio rahoittaa äh, yhteisiä toimia ja projekteja, joilla kansalliset viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä yleisiä esimerkkejä ovat tällaiset yhteistyöohjelmat, joissa kokenemat maat kouluttavat vähemmän kokuneita maita ja koulutetaan esimerkiksi elinsiirtokoordinaattoreita tai se, mitä on hiljattain tehty, on kehitetty tällainen alusta, ää, joka, jota käytetään elin, elimille, jota, jota lapset ovat luovuttaneet. Ja tämä, hänen määrä on rajallista johtuen eri, sen erityispiirteistä. Sen lisäksi olemme kehittäneet tällaisen äh, välinepaketin äh, elävänä luovutetuille elimille. 2015 äh, tämä ohjelma päättyy ja sitä nyt arvioidaan ja loppullinen raportti on saatavissa ennen kesää. Viime vuosina me olemme myös saaneet merkittävää rahoitusta Euroopan parlamentilta, josta olemme hyvin kiitollisia. Tällä hetkellä äh, meillä on kaksi suurta projektia. Yksi, joka liittyy kroonisiin äh, munuaistauteihin ja toinen äh, sosiaalisen tietoisuuden parantamiseen. Mikäli teillä ei ole vielä tarpeeksi argumentteja tukeaksenne tätä, niin haluaisin myös muistuttaa yhdestä tärkeästä asiasta. Elimet eivät ainoastaan pelasta elämää, mikä on tietenkin kaikkein tärkeintä, ne säästävät myös rahaa. Esimerkki tässä kuvassa on vanha, mutta vieläkin voimassa. Eli jos katsotaan dialyysihoitoja Isossa Britanniassa ihmisille, joilla on munuaissairauksia, jos tehdään munuaissiirto, niin silloin kansallinen terveysjärjestelmä voi säästää 80 prosenttia tai esimerkiksi Isossa Britanniassa 500 miljoonaa puntaa joka vuosi. Tämän lisäksi potilaan elämän laatu paranee ja potilas saa mahdollisuuden palata työmarkkinoille. Tässä tämä lyhyt esitys, mutta vielä kerran suuret kiitokset Euroopan parlamentille teidän elinomaisesta työstänne eh, elinsiirtoja luovutuksissa. Tämä on todellinen menestystarina. Ja usein, kuten monien menestystarinoiden kohdalla, tätä ei tiedetä niin hyvin. Jos teillä on kysymyksiä, niin vastaamme kollegoiden kanssa mielelläni niihin. Merci, merci beaucoup, euh, monsieur, monsieur. Kiitos yksikön päällikölle. Muistutan, että te toimitte yksikön päällikkönä yksikössä B4, joka vastaa lääketieteellisestä laitteesta nyt kollegat valiokunnasta voivat käyttää puheenvuoroja. Edustaja Messner haluaa käyttää puheenvuoron. No, niin, Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komissiolle tästä kertomuksesta. Minä seurasin tätä äh, hyvin tarkkaa. Minä olen ollut tällä alalla Saksassa ja tiedän, että elinten luovutus on aina ollut ongelma ja elinten luovuttajia on aina liian vähän. Olin hieman pettynyt siitä, että Saksa ei ole mukana missään yhteistyössä, koska minä tiedän, että äh, Saksa äh, on ollut näissä mukana, mutta millä tavalla tämä toimii, kun te sanotte, te puhutte direktiivistä, ja sitten jos puhutaan tällaista vaihdosta jäsenvaltioiden kesken, sehän on vapaaehtoista, että liittoudutaan yhteen. Onko mitään tällaista vaihtoa, jonka kaikki 28 jäsenvaltiota osallistuvat? Ja toinen kysymys. Mietin tässä yhteistyöstä Kypros, Italia, ja yhdistynyt kuningaskunta, nehän ovat hyvin kaukana toisistaan. Mutta tämä näyttää toimivan kuitenkin hyvin. Liittyykö se siihen, että on olemassa jotain tiettyjä lentoreittejä, koska luulisin, että yhteistyö olisi enemmänkin naapurivaltioilla, kuten vaikka Luxemburg ja, ja, ja Ranska. Ö, mutta Italia, Iso-Britannia, onko tässä jotain ylimääräisiä ongelmia sitten? Ja sitten kolmas kysymys. Te sanoitte, että Alankomaat ovat etunenässä jossain tilanteessa, mutta käsittääkseni siellä, jos esimerkiksi kuolee onnettomuudessa, niin äh, elimet otetaan äh, automaattisesti käyttöön, ellei mukana ole sellaista lappua, jossa se erityisesti kielletään. Kuinka monessa jäsenvaltiossa on tällainen sääntö? Koska Saksassa ei tällaista ole, tätä ei ole näin hoidettu. Ja minulla on sellainen näkemys, että kun on tällainen järjestelmä, niin silloin saadaan paljon enemmän elinluovutuksia. Kiitos edustaja Meisner. Ja sitten edustaja Dalli, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja kiitos komissiolle. On aika lailla myönteistä nähdä näiden prosenttilukujen kasvaneen ja että todellakin luovutuksia on tullut 29 prosenttia lisää. Mutta huolestuttavaa on kuitenkin se, että yhä tänä päivänä elinten kysyntä on suurempi kuin elinten tarjonta, ja kuten tässä voitiin havaita, 2012 oli 4000 henkilöä, jotka menehtyivät odottaessaan elinsiirtoa. Ja huolestuttavaa myös se, että 64 000 ihmistä tuolla jonossa vielä on. Ja nämä luvut osoittavat, että pitää todellakin pyrkiä edistämään elinsiirtoja, luovutuksia mahdollisimman paljon. Tarvitaan myös kunnon lainsäädäntöpuitteet tälle. Ja puheenjohtaja, jos sallitte, niin tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää elinten luovuttaminen on. Jos voisin viitata siihen, mitä elinluovutusverkosto sanoo, niin siellä sanotaan yksi seikka, joka on tärkeää. Eli jos ei ole luovuttajaa, niin ei ole toivoa eikä siirtoa, mutta jos luovuttaja on, niin sitten tästä kuolemasta voi tulla elämää ja tulee uutta toivoa. Ja siksi tämä viesti, että elinluovutuksia pitää enemmän edistää jäsenvaltioissa, tulee tästä selväksi, mutta ymmärrän, että Euroopan unionilla ei ole kovinkaan paljon toimivaltaa kansanterveysalalla ja yleensä EU pystyy lähinnä kannustamaan jäsenvaltioita yhteistyöhön keskenään, mutta on kuitenkin hienoa, että on näin kovasti työskennelty ja pyritty aikaansaamaan lainsäädäntötoimia, jotta voidaan taata Turvallisuuselin siirroissa Tässä on todella suuri ero jäsenvaltioiden välillä. On maita, jossa riiputaan aivan täysin kahdenvälistä sopimusta. Minun maani on yksi näistä. Nyt viittaan Maltaan. Siis, mutta tämä ei koske ainoastaan jäsenvaltioita, vaan pitäisi ryhtyä edistämistoimiin ulla tasolla ja ottaen huomioon Euroopan unionin toimivalta tässä asiassa ja myös ne erot, joita on jäsenvaltioiden välillä, niin kuin tässä esityksessä kävi ilmi. Ja myös se, että me todellakin tarvitsemme aivan uudenlaisia eh, toimintatapoja ja lähestymistapoja, jotta voidaan varmistaa se, että voidaan saada lisää luovutuksia sekä kuolleilta luovuttajilta että eläviltä luovuttajilta. Minä haluaisin paremmin ymmärtää tätä asiaa saada komissiolta lisätietoa. Ja sitten liittyen tähän rajat ylittävän vaihtoon, komissio on sitä mieltä, että tarvitaan parannuksia, mutta miten tarkalleen mitä mieltä komissio on niistä askelista, joihin jäsenvaltioiden voisi nähdä ryhtyvän ja myös EU kokonaisuudessaan voisi ryhtyä toimiin, jotta voitaisiin päästä siihen tavoitteeseen, että jos ei päästä nollatasolle, mutta ainakin vähentää näitä jonain mahdollisimman paljon niin, että mahdollisimman harvaa menetty odottaessaan elinsiirtoa. Kiitos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, madame. Kiitos, edustaja Dalli. Ja nyt kollegamme Olvini Uh, merci. Uh, Mr. Chairman, uh, I think it's a good opportunity. Puheenjohtaja, nyt on varmasti hyvä tilaisuus vetää hieman yhteen tietoamme tässä aiheessa. Ennen kaikkea oman ryhmäni nimissä haluaisin esittää muutamia kommentteja. Direktiivi on oikein hyödyllinen väline, jolla voidaan rajat ylittäviä toimintoja lisätä ja samaan aikaisesti säilyttää elinsiirtojen ja elinluovutusten turvallisuus. Viisi vuotta sitten tapahtui, tai vasta viiden vuoden jälkeen, kun kansalliseen lainsäädäntöön tämä sääntö siirretty, voidaan todella odottaa edistystä. Viranomaisten tehtäväksi jää sitten tulkinta ja soveltaminen. Elävänä annetut elinluovutukset ovat edelleenkin tässä tärkeimpinä mahdollisuuksina. Kyse on vapaaehtoisesta, korvauksettomasta luovutuksesta ja tiedämme, että kysymys on hyvin monimutkainen. Tämä periaate on sellainen, että sillä pyritään estämään ihmiselimillä käyttävää kauppa – ja myös salakauppa. Laiton elinkauppa EUn sisällä ei ole, Jumalan kiitos, ongelma, mutta me tiedämme e, Euroopan, Euroopan ympäröivillä alueilla se on kaupankäyntiä ja humaniuden vastaista toimintaa, eli tähän täytyy kiinnittää huomiota. Kun me taistelemme salakauppaa, elinkauppaa vastaa. Tämä on tärkeä kysymys. Tämän takia jäljitettävyys on hyvin tärkeä seikka. Täytyy myös muistaa tieto, turva viranomaisten toiminnassa. Ja aivan erityisesti täytyy tähän kiinnittää huomiota silloin, kun täytäntöönpanoa toteutetaan. Jos joku saa yksityiskohdat tietoonsa mahdollisesta onnettomuudesta ja siitä, miten tapaus etenee sitten kirurgin pöydälle, niin äh, ymmärrätte varmasti, miten tärkeästä kysymyksestä on kyse. Haluaisin korostaa myös terveydenhuollon henkilökunnan koulutuksen merkitystä. Tällä on aivan oleellinen merkitys tässä kysymyksessä. Sen takia eurooppalainen koulutusohjelma, jossa keskitytään nimenomaan luovutettujen elinten koordinointiin henkilöstön suhteen on aivan oleellisen tärkeää. Haluaisin korostaa tiettyjä konkreettisempia kysymyksiä liittyen omaan kotimaahani. Ja näin ollen puhunkin äidinkieltäni. Direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä tulee esille se, onko mahdollista tarkistaa ulkomaisen luovuttajan suostumus EU:ssa ei ole yhtenäistä toimintatapaa liittyen tähän suostumukseen tai sen puuttumukseen ja sen valvontaan. Eli korostaisin tätä eh, valvontaa nimenomaan siinä tapauksessa, että kuolema tapahtuu ulkomailla. Jos ajatellaan eh, maantieteellisiä eh, rajoja, niin on joskus vaikeaa ryhtyä toimin, Jos olemme samaa mieltä siitä, että elinluovutus eh, asioissa ei pidä lähteä liikkeelle maantieteistä rajoistaan, sitten voisi olla mahdollista se, että jos ei vastusteta asiaa, niin tämä asia voitaisiin näin valvontaan. hyvin tärkeää, että pystytään nämä asiakirjat valvomaan, jos e, ulkomaalaisen kuoleman jälkeen on mahdollista tehdä elinluovutus, niin pitäisi olla selkeä, kenellä on velvollisuus ottaa yhteyttä asianomaisen viranomaiseen niin, että sitten voitaisiin eh, varmistaa se, että hyväksyntä on olemassa tai että ei ole vastustusta. Tämä on siis ehdotus ja tällä tavoin voitaisiin varmistaa ihmisten itsemääräämisoikeus. Minä olisin korostaa sitä, että kun sanotaan, että tällaista tapahtuu harvoin, niin kyllä tulee tuhansia tällaisia tapauksia vuosittain käytännössä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, edustaja Holveni. Ja nyt edustaja Dornanu, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos, puheenjohtaja ihan riippumatta siitä, mitä Euroopan unioni on sanonut, niin on selvää, että elinten luovuttajia on aivan liian vähän. Suurimmassa osassa maissa on eh, eksplisiittejä tai sekamuotoisia nämä eh, suostumus järjestelyt. Ainoastaan 20 prosenttia, vastustaa elinluovutuksia. Tämä asia on edistynyt ja se voi edistyä vielä enemmän, että annetaan tämä eh, ei-eksplisiittinen suostumus. Mitä mieltä tästä asiasta olette? Ja sitten toinen kysymys, aikooko komissio ryhtyä toimiin elinkaupan osalta, sitä on paljon. Euroopassa se rehottaa siksi, että talouskriisi vallitsee. Kiitos. Euh, kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa uudemman kerran herra Dominik Schnickels, komission puheenvuoro. Olkaa hyvä. Chef d'unité, la parole. Thank you very much. Uh, thank you very much for the very good question. Kiitos, kiitos hyvistä kysymyksistä. Yritän vastata esitetyssä järjestyksessä. Edustaja Meissner siitä, että osallistuvat, mitkä maat osallistuvat Saksan mukaan lukien näihin projekteihin. Kysymys on se, että kaikki maat osallistuvat näihin tapaamisiin ja myös työryhmien tapaamiseen, ja kaikki maat voivat osallistua. Ja ne itse asiassa käytännössä myös osallistuvat. Saksa johtaa yhtä projektia, jota Euroopan parlamentti nyt rahoittaa joten Saksalla on hyvin aktiivinen rooli näissä projekteissa ja myös tapaamisissa. Miksi yhteistyö Kyproksen, Italian ja Ison-Britannian välillä toimii hyvin todennäköisesti historiallisista syistä, mutta olette oikeassa. On tiettyjä rajoituksia yhteistyöllä esimerkiksi sydän, eli sydämen selviytyminen on 4-5 tuntiin, kun taas munuaiset 24 äh, tuntia, joten tämä aiheuttaa rajoituksia. Mutta jos katsotaan Kyproksen ja Italian äh, välimatkaa, niin siinä onnistutaan. Ja jos katsotaan Italiaa ja äh, Iso-Britanniaa, niin siinäkin onnistutaan myös sydänten ja keuhkojen kohdalla, joiden selviytymissä aika on kohtuullisen lyhyt. Sitten te kysyitte tästä lupamenettelystä. Eli eettiset kysymykset ovat kansallinen toimivaltuus. Ja sit, siis se riippuu maan kulttuurista ja yhteiskunnan arvoista eh, ja maa päättää itse. Ja on totta, että tässä on hyvin erilaisia järjestelmiä. 17 maassa on opt-out-järjestelmä, seitsemän maata, jossa, johon Saksa kuuluu. Siinä on opt-in-järjestelmä ja neljä maata, jossa on tällainen sekajärjestelmä. järjestelmä Haluaisin painottaa, että vaikka on erilaisia järjestelmiä, niin käytännössä erot eivät ole niin suuria, koska jopa maissa, jossa on tämä tällainen oletettu lupa, niin kuitenkin perheisiin otetaan yleensä yhteyttä, mikä on hyvin hyödyllistä, jotta saadaan tietää, mahdollisen luovuttajan testamentti, elintestamentti. Ja eh, minun näkemykseni mukaan, vaikkakin tämä on kansallinen eh, toimivaltuus, niin on hyvin tärkeää, että eh, otetaan yhteyttä perheeseen tai vaimoon tai miehen, että heiltä kysytään, suostuvatko he luovutukseen. Sitten edustaja Dalin kysymys. Voin vain painottaa, mitä sanoitte. Yhä vielä jonotuslistalla on paljon ihmisiä, 50-60 000 noin. Ja mikä on vielä pahempaa, monet ihmiset kuolevat tällä odotuslistalla keskimäärin 4000 potilasta vuodessa. Tämä on ongelma. Tämä odotuslista asia on, sitä kun keskustelimme edellisessä kokouksessa, tämä on hyvin hankala, koska ne maat, joissa on paljon luovutuksia, lääkärit myös äh, oletetummin asettavat ihmisiä odotuslistalle, kun taas sitten maissa, jossa äh, on ollut tiettyjä skandaaleja, niin siellä luovutusmäärätkin ovat laskeneet, kuten esimerkiksi Saksassa. Ja siellä lääkäritkin äh, harvemmin sitten asettavat ihmisiä odotuslistalle. Joten tämä odotuslista on vain indikaattori. Se ei osoita täyttä totuutta. Mutta ihmiset kuolevat äh, odotuslistalle ja se on ongelmallista ja sen pitäisi rohkaista meitä toimimaan. Ja siksi minä henkilökohtaisesti myös olen sitä mieltä, että teidän tuellanne, teidän parlamentaarikkojen tuki on tärkeää, koska te puhutte kotimaissanne, omissa vaalipiireissänne, mutta myös poliitikkojen kanssa. Ja yksi projekti, jota parlamentti rahoittaa, on projekti, jolla yritämme antaa enemmän julkisuutta elinluovutuksille eri maissa. Ja siellä järjestetään myös toimittajille tällaisia workshoppeja. Ja olisi hyvä, jos te osallistuisitte tällaisiin workshoppeihin ja edistäisitte eh, elinluovutusten määrää kotimaassanne. Mitä tulee rajat ylittäviin vaihtoihin, meillä on kahdenlaisia, on eh, eh, monen osapuolen ja sitten kahden osapuolen välisiä. Nämä monen osapuolen väliset sopimukset, siinä on kolme järjestelmää, on Eurotransplant, Benelux, Saksa, Itävalta, Unkari ja Kroatia. Sitten Transplant on Skandinavian maat. Ja sitten on eh, Southern Alliance, Italia, Ranska ja Espanja. Näillä on eh, järjestelmällisiä elinsiirtovaihtoja. Ja Nämä toimivat erittäin hyvin. Sitten sen lisäksi on myös tällaisia bilateraalisia sopimuksia. Ja yhdessä, sopim- yhdessä projektissa on eh, laadittu tällainen malli, sopimus, eh, joka helpottaa ja edistää maiden välistä yhteistyötä. Ikävä kyllä, minulla ei ole tässä nyt tarkkoja lukuja mukana, niin, mutta esimerkiksi Eurotransplant ja Scandiatransplant järjestelmissä toimitaan järjestelmällisesti. Elimiä viedään esimerkiksi Belgiasta Saksaan tai Itävaltaan tai toisinpäin. Sitten vapaaehtoiset maksuttomatta luovutukset ja elimillä käytävä mustakauppa. Meillä on näitä vapaaehtoisia elinluovutuksia, joka tavallaan on vastapaino sitten taas tälle salakuljetukselle. Samanaikaisesti me tiedämme, että todellisuus on usein monimutkaisempi, joten jos tarkastelee tätä asiaa lähemmin, niin näette, että on potilaita, jotka lähtevät ulkomaille saadakseen elinsiirron ja tämän elimen alkuperä ei aina ole selkeä. Ja sitten potilas palaa kotimaahansa ja voidaan myös nähdä, että potilaat etsivät elimiä internetin kautta sosiaalisissa medioissa ja tekevät jopa tarjouksia. Joten tämä on monimutkaista. Mutta hyvä asia on se, että kaikki toimivaltaiset viranomaiset ovat hyvin tarkkaavaisia. Olemme keskustelleet tästä paljon ja heti kun he saavat mitään viitteitä tällaisesta, niin he ryhtyvät toimimaan. Ja tämä on paras, mitä me voimme tehdä sen lisäksi, että koulutamme ja parannamme tietoisuutta. Hyvä uutinen on myös se, että me emme ole yksin. Euroopan neuvosto on hyväksynyt sopimuksen ja tällä hetkellä WHO valmistelee julistusta, samansuuntaista julistusta, joten periaate on sama koko maailmassa. Eli, eli luovutuksista ei pidä maksaa. Voi vaan toistaa, mitä sanoitte koulutuksesta. Me olemme rahoittaneet jo muutaman koulutusohjelman, kuten sanoitte. Kuten sanoin jo, niin koordinaattori on avainhenkilö, mutta sen lisäksi meillä oli tällainen mukava projekti, jossa oli Unkari ja Alankomaat, jossa kirurgeja koulutettiin erittäin kokeneet alankomalaiset kirurgit kouluttivat muita kirurgeja ja tästä tehtiin myös video tai filmin, jota nyt voidaan käyttää muissa jäsenvaltioissa. Sitten on kysyi tästä lupajärjestelmistä ja että 80 prosenttia kansalaisista hyväksyy tämän. Tämä on totta. Tämä on rohkaisevaa. Samanaikaisesti haluaisin myös kertoa teille, että luovutus määrät eivät liity vain potilaan lupaan luovutukseen, vaan koko järjestelmää siinä ympärillä. Esimerkkinä mainitsin Saksan, jossa on hyvin paljon näitä, jotka ovat myöntyneet, antaneet tämän luvan 80 prosenttia. Siitä huolimatta elinten luovutus on laskenut huomattavasti johtuen skandaaleista, koska esimerkiksi sairaalassa ihmiset eivät enää ole kiinnostuneita. He sanovat, että jos lähden tähän mukaan, niin voin joutua hankaluuksiin ja skandaaleihin, ja sen vuoksi en edes enää raportoi sitä, että potilas tarvitsee elimen. Eli siis lupa on yksi osa, mutta siihen, sen lisäksi tarvitaan koko se järjestelmä siihen ympärille. Ja sitten se toimii. Joten lupamenettely sinällään ei ole niin määräävä varsinaisille luovutusmäärille. Ja sitten mitä tulee elinten salakuljetukseen, siihen minä taisin jo vastatakin. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le chef d'unité. Kiitos teille yksikön päällikön ominaisuudessa. Jos nyt kukaan ei pyydä puheenvuoroa, niin ehdotan, että voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Voimme käsitellä nyt kohtaan numero viisi esityslistalla. Tässä kyseessä on keskustelu komission kanssa jäsenvaltioiden meristrategia-direktiivin mukaisten seurantaohjelmien arvioinnista. Annan puheenvuoron komissiolle. François Vakenhout. Hän on pääosastosta C joka käsittelee elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä. Olkaa hyvä. Mr. Mr. Chairman, good afternoon. Kiitos. A pleasure to be able to address. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. On ilo olla käymässä näkemysten vaihtoa jäsenten kanssa meristrategiadirektiivin mukaisesta seurantaohjelmasta ja niiden arvioinnista. Komissio hyväksyi 16. tammikuuta tänä vuonna tämän ohjelman. Menin hieman liian nopeasti eteenpäin kalvojen kanssa. Lähtisin liikkeelle prosessista, joka meillä on tässä meristrategia puitedirektiivissä. Jäsenvaltioiden on määriteltävä meristrategia ja kyse on lainsäädännön kulmakivestä. Näitä strategioita sitten arvioidaan uudelleen joka kuudes vuosi, kuuden vuoden välein. Sitten määritellään erilaiset toimet, joihin on ryhdyttävä strategian puitteissa. Ensin täytyy tehdä alustava arviointi ja sen valtion merten tilasta. Tämä on ikään kuin ennakkoehto sille, että työtä voidaan vakalta perustalta tehdä. Ja toisena vaiheena direktiivissä puhutaan hyvästä ympäristöstatuksesta ja tavoitteista, eli on tietty taso, jolle tulisi päästä ekosysteemissä ja jonka avulla sitten meriympäristö voi voida hyvin. Sitten täytyy myös seurata näitä ohjelmia, niiden toteutusta täytyy myös luoda ja kehittää ohjelma ja toimenpiteet, joilla päästään hyvään meriympäristön tilaan. Nyt esittelen tietoja, jotka olemme saaneet jäsenvaltioiden seurantaohjelmien arvioinnista. Olemme varmistaneet, ovatko ohjelmat asianmukaisia, jotta voidaan merialueita seurata ja päästäänkö direktiivin tavoitteisiin, eli hyvän ympäristön tilaan ja laatuun. Meidän analyysimme osoittaa, että jäsenvaltiot ovat ponnistelleet huomattavalla tavalla. Tämä on luonnollisesti myönteistä. Kertomus osoittaa myös, että tarvitaan lisää toimia suurimmassa osassa jäsenvaltioista, jotta meriympäristöä voidaan asianmukaisesti, oikea-aikaisesti seurata. Komissio tässä kertomuksessa on todennut, että mikään seurantaohjelmista ei ole täysin asianmukainen, jotta päästäisiin direktiivin tavoitteisiin. Eli seurataan sitä, että päästäisiin jo määrittelemiini tavoitteisiin. Sitten tästä totean, että Latvia, Slovenia ja Portugali äh, ovat ottaneet käyttöön seurantaohjelman, jotka eivät ole asianmukaisia tämän direktiivin määritelmien mukaisesti. Bulgaria, Alankomat, Suomi ja Espanja ovat kehittäneet sellaiset ohjelmat, jotka ovat pääosiltaan asianmukaisia, eli nämä suoriutuvat sitten tehtävästään paremmin. Kaikki muut seurantaohjelmat ovat tässä keskikategoriassa, eli osittain asianmukaiset. Kuva on siis varsin sekalainen ja tilanne on sellainen, että sitä varmasti voidaan parantaa. Yritän nyt saada seuraavan kuvan näkyviin. Sitten seuraava tärkeä löydös tässä kertomuksessa, eli seurantaohjelmat, joita jäsenvaltiot ovat kehittäneet, eivät välittömästi olleet operationaalisia, vaan hyvin harvoissa jäsenvaltioissa oli vuonna 2014 käytössä tällainen seurantaohjelma, ja monien tulisi olla käytössä vasta vuoteen 2018 mennessä tai 2020 mennessä. Tämä on totta kai ongelmallista, kun ajatellaan, missä tahdissa meidän tulisi päästä direktiivin täytäntöönpanossa eteenpäin, jotta päästäisiin ydintavoitteisiin. Lisäkysymyksenä on myös muistettava seurannan laajuus. Tiettyjen aspektien seuranta, jotka ovat hyvin eh, erityislaatuisia tämän meristrategian kannalta, ei ollut riittävää asianmukaista. Ja tästä muutama esimerkki aivan konkreettisella tasolla, eli eh, veden alainen melu eh, tai eh, meri, meren saastuminen, likantuminen. Ne liittyvät meriympäristön tilaan ja niillä on suori yhteys muiden lainsäädäntöosien täytäntöönpanon esimerkiksi siihen kuinka valvotaan vieraslajien leviämistä. Miten sitten tästä edetään? Kokonaisanalyysin pohjalta, jonka olemme koostaneet tässä kertomuksessa, komissio on yrittänyt esittää myös yleissuosituksia ja myös kansallista ohjantaa jäsenvaltioille. Tässä on keskitetty varmistamaan se, että seuranta olisi asianmukaista ja kattaisi koko direktiivin kattamat alat ja toteutuisi mahdollisimman nopeasti. Tässä suhteessa komissio totesi, että jäsenvaltioiden tulisi toimia seuraavalla tavalla. Ensinnäkin, miten tulisi mahdollisimman nopeasti korjata ne puutteet, jotka on nyt havaittu alueellisella ja sitä matalammalla tasolla, jotta todella voidaan päästä niihin tavoitteisiin, jotka on määritelty tässä puitedirektiivissä. Toiseksi jäsenvaltioiden on lisättävä ponnistelujaan, jotta seurantaohjelmat todella toteutetaan ja jotta voidaan välttää äh, äh, aukkokohdat, jotka voivat jäädä, kun pyritään tavoitteeseen vuonna 2018. On otettava huomioon myös vuoden 2010 päätös ja sen päivittäminen. Kyse on päätöksestä numero 44. Ja kolmanneksi jäsenvaltioiden on pyrittävä johdonmukaisuuteen alueellisella ja sitä matalammalla tasolla näissä seurantaohjelmissa koordinoinnin kautta. Ja tämä on yksi tärkeistä seikoista direktiivin täytäntöönpanossa. Tarvitaan yhteistyötä alueellisten meriyleissopimusten täytäntöönpanojen osalta ja on myös koordinoitava arviointimetodeja. Komissio on sitoutunut myös itse tekemään enemmän niin, että voisimme nopeuttaa täytäntöönpanon tahtia ja taata näin tulokset. Erityisesti komissio tukee jäsenvaltioita ensinnäkin niin, että pyritään johdonmukaisuuteen täytäntöönpanossa EUn lainsäädännön osalta silloin, kun kyse on vaikutuksista meriympäristöön. Näin toimimme, kun määrittelemme kriteereitä ja metodologisia standardeja sen suhteen, miten määritellään hyvä ympäristö. Uusi versio on suunniteltu hyväksyttäväksi hyvin nopeasti komissiossa. Toiseksi me jatkamme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa osana hyvin intensiivistä prosessia, kun Kyse on tästä budjettidirektiivin täytäntöönpanosta. Eli me toimimme tässä kehyksessä ja helpotamme täytäntöönpanoa. Tarjoamme jäsenvaltioille ohjantaa. Ja kolmanneksi tutkimme, onko syytä lisätä rahoitusta strategisille hankkeille ja tukea toimia, jotka helpottavat alueellisia ja EU-tason täytäntöönpano toimia, jotta johdonmukaisuus säilyisi. Järjestämme myös kahdenvälisiä kokouksia jäsenvaltioiden kanssa, joiden seurantaohjelmat havaittiin sellaisiksi, että ne eivät ole asianmukaisia. Me tuemme näitä jäsenvaltioita jatkotyössä täyttämään komission suositukset. Seuraava vaihe jäsenvaltioiden meristrategiassa tämän seurantaohjelman jälkeen on se, että jäsenvaltiot raportoivat komissiolle 2016 omista toimistaan meristrategiaa puitedirektiivin puitteissa. Tässä mielessä voimme vahvistaa, että vain 16 jäsenvaltiota on raportoinut toimistaan komissiolle tässä vaiheessa. Näin ollen olemme kannustaneet niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä raportoineet, raportoimaan mahdollisimman nopeasti. Olen yrittänyt puhua lyhyesti, puheenjohtaja, Aika on rajallisesti käytössämme tänään, mutta toivon, että tämä katsaus tarjoaa teille käsityksen siitä kehityksestä, jota olemme toistaiseksi saaneet seurantaohjelmien toteutuksesta ja yleisestä etenemisestä tämän hyvin tärkeän lainsäädäntövälineen käytössä, joka on EU-tasolla käytössä, jolla pyrimme puuttumaan meriympäristön haasteisiin merialueillamme. Kiitos. Kiitos herra johtaja. Sitten puheenvuoro kollegoille, jotka ovat halunneet puheenvuoron käyttää. Nyt edustaja Dalli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos taas komissio siitä, että korostitte näin tätä aihetta. Tämä kiinnostaa minua erityisesti ehkä siksi, että olen kotoisin pieneltä saarelta keskellä välimerta. Siksi tällaista asiasta me puhumme ihan päivittäin. Minä haluaisin keskittyä erityisesti tähän meri, merten likantumiseen ja roskaantumiseen. Tämä on tärkeä asia ja tietoisuutta siitä ollaan lisäämässä. Ja minä haluaisin nyt keskittyä siihen, mitä komissio sanoi, että kun mikään seurantaohjelma ei ole täysin oikeanlainen, niin sanoi, että suurin osa on osittain asianmukaisia. Ja kun minä kävin läpi tätä raporttia, niin sellainen aihe, johon erityisesti kiinnitin huomiota, oli, että raportissa sanotaan, että on useita aloja, joita on parannettava kiireellisesti, niin kuin komission komissio sanoi. Ja erityisesti jos puhutaan näistä meri Eh, roskista ja niiden eh, seuraamisesta sekä meren sisällä ja pinnalla. Ja erityisesti jos ajatellaan näitä mikroroskia, joita ei tarpeeksi seurata. Oli kielteistä nähdä, että ei ole seurattu sitä, minkälaisia vaikutuksia meri luontoon ja ihmiseen kaikilla näillä roskilla on, jos ajatellaan näitä olemassa olevia seurantaohjelmia. Jos meidän pitäisi näiden ohjelmien osalta sanoa, että suurin niistä on osittain oikeanlaisia, niin haluaisin kysyä, millaisia seurauksia tästä on. Tiedän, että komissio mainitsi jotkut alat, joihin tämä suoraan vaikuttaa, mutta ehkä komissio voisi vielä tästä sanoa jotain lisää. Tässä oli komission yleiset ehdotukset tässä esillä, eli ymmärtääkseni komissio myös kertoo, miten jäsenvaltiot voisivat parantaa seurantaa ja täytäntöönpanoa mukaan lukien alueelliset tai eh, alueiden alapuoliset ohjelmat. Mutta olisi hyvä tietää, että tämän yleisen suosituksen täytäntöönpano, onko se erityisen vaikeaa joillekin jäsenvaltioille tai onko se erityinen taakka? Ja haluan kysyä tästä siksi, että haluan ymmärtää paremmin, miksi tähän päivään mennessä ei ole päästy sellaiseen tilanteeseen, että olisi oikeanlaiset seurantajärjestelmät. Ja sitten komissio kertoi, että ainoastaan 16 jäsenvaltiota on tähän mennessä raportoinut ohjelmistaan. Tiedän, että te olette yhteydessä muihin jäsenvaltioihin nyt, mutta mitä seuraavaksi tapahtuu? Onko jotain määräaikoja? Pyrkii komissio valmistamaan, että nämä ohjelmat saadaan tiettyyn aikaan mennessä? ja mikä seuraava aihe sitten olisi ja seuraavat toivet Ja sitten loppukysymys komission näkökannasta, mikä olisi oikeanlainen ja tehokkain strategia, ja jos pitää nyt erityisesti pitää mielessä ihmisten terveys ja meren eläimet ja myös ympäristö, johon vaikuttaa se, että roskia niin paljon tuolla meressämme on. Kiitos ja nyt edustaja Meissner, olkaa hyvä. Dank, Herr Präsident, und auch äh, vielen Dank nochmal an die Kommission. Äh, kiitos komissiolle. Tuntuu siltä, että jäsenvaltiot äh, allekirjoittavat tällaisia äh, lakeja, mutta eivät noudata niitä. Tämä on ongelma. Ja se tapahtuu monessa muussakin kuin äh, merenkuljetuksessa, mutta jos se on erityisen hankalaa ja se on ikävää. Sen vuoksi, että nimenomaan tämä meristrategian direktiivi on tärkeä, koska sitä kautta yritetään pitää meret tai saada meret uudelleen puhtaiksi ja estää likaantumista tulevaisuudessa. Ensimmäinen äh, kysymys on tämä teidän esityksenne. Äh, diaesitys oli erittäin äh, hyödyllinen. Voisimmeko saada sen? Ja toinen kysymys. Mihin mennessä direktiivi pitäisi saada täytäntöön pantua sitä, että vastanneet? Olisi mielenkiintoista nähdä se. Koska onko se hetki jo ohitse, että tämä olisi jo pitänyt täytäntöön panna ja sitä ei ole tehty? Kolmanneksi, kun te puhutte valvonnasta, niin on vain muutamia maita, jotka ovat sen järkevällä tavalla täytäntöönpanneet. Jotkut eh, tuolla tavalla nippanappa ja kolme todella huonosti, kuten esimerkiksi Portugal. Joten kysymys kuuluu, eikö tässä direktiivissä ollut mitään eh, mitenkään määritelty se, miten tämä valvonta tapahtuu, koska yleensä on delegoitut säädökset tai jotain muita säännöksiä siitä, että tiedetään, kuinka tämä hoidetaan. Ja sitten seuraava kysymys eh, Jäsenvaltioissa eh, edustaja Deli sanoi jo, eh, mitä tehdään, että eh, saataisiin kaikki muutkin tähän mukaan, se kiinnostaisi minua. Ja sitten voisimmeko saada tämän luettelon, pitäisi olla mahdollista tietää, että mitkä jäsenvaltiot ovat tämän tehneet ja mitkä eivät. Koska koskihan se meitäkin, me voimme painostaa hieman, jos me tulemme niistä maista, jotka eivät ole tätä täytäntöön panneet. Ja sitten viimeinen kysymys, että sanoitte, jos nyt ymmärsin oikein, on liian vähän alueellista yhteistyötä. Eikö se ole niin, että tämä integroituu merialuepolitiikka muun muassa. Me olemme sopineet tästä jo niin monen ohjelman kohdalla, että tämä pitäisi automaattisesti toimia. Vai voiko olla niin, että jäsenvaltiot eivät halua, että EU sekaantuu rannikko asioihin Minä olen itse ollut tässä esittelijänä ja mä että tämä esimerkiksi integroitu äh, rannikkoalueen hallinta oli asia, mitä jäsenvaltiot eivät halunneet ollenkaan. Ja minusta tuntui todellakin, että äh, tämä on tällainen äh, punainen vaate monille jäsenvaltioille. Onko näin? Kiitos, edustaja Meissner. Ja nyt Afronte, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä kertomus ja myös lyhykkäinen katsaus kuvailee aika huolestuttavalla tavalla tilannetta. että olemme kuulleet tästä useampaan kertaan. Meillä on direktiivi ja strategia, se on hyvin laadittu. Ja siinä on kunnianhimoiset tavoitteet. No sitten pallo siirtyy jäsenvaltioille ja olemme nähneet dramaattisella tavalla esimerkiksi tämän biodiversiteettistrategian yhteydessä, että tilanne on katastrofaalinen ja saman näkyy nyt suurelta osin myös tässä meristrategiassa. Kysehän oli niin sanotusti vain seurannasta eli alkuvaiheesta, mutta tämä on hyvin tärkeä vaihe. Meillä on 2018 määräaika ja 2020 ne lähestyvät kovaa vauhtia ja todellakin kuva on aika surkea täytäntöönpanon suhteen. Haluaisin nostaa esille muutamia seikkoja. Ensinnäkin se, että jäsenvaltiot, jotka jotakin ovat tehneet, ovat toimineet varsin laiskasti. Ne ovat toteuttaneet seurantatoimia siellä, missä säännöt olivat jo olemassa, eli määräykset olivat jo ja säännöt olivat jo voimassa ja niitä on sitten seurattu. Mutta siellä, missä olisi tarvittu uusia äh, ajatuksia, uutta ponnistelua, jotta ohjelmat todella innovatiivisena olisi toteutettu. Näin ei ole tapahtunut. Kun kyse on meriresursseista, ne on määritelty tässä meristrategiassa, mutta niitä ei oikeastaan ole millään tavalla aktivoitu. Komission tekevät ehdotukset tähän tilanteeseen puuttuvat muuttumiseksi ovat hyvin tärkeitä, mutta ne eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan paljon suurempaa työtä ja ponnistelua. Kollega Dalli on nostanut esille tärkeitä seikkoja. Kyse on esimerkiksi eh, roskasta, meriroskista, ja komission täytyy aivan erityisesti keskittyä tähän me tiedämme, että esimerkiksi tämä mikromuoviroskakysymys on todella laaja kysymys ja tarvitaan valvontaa, seurantaa saman tapaan kuin valvotaan esimerkiksi merikasveja ja merieläimiä. Me tiedämme, että tämä argumentti nousee esille myös eh, meriasian hallinnoinnissa. Se vaikuttaa luonnollisesti myös merialan talouteen ja niin ikään kyse on puitedirektiivistä, joka liittyy kiertotalouteen. Eli tällä dramaattisella ongelmalla on vakavia seurauksia ja nyt pikkuhiljaa alamme ymmärtää aiheen vakavuuden. Aivan erityisesti komissio voisi uskaltaa tässä enemmän. Tarvittaisiinko todellista puuttumista äh, sääntöjen, sääntelyn muodossa. Joka tapauksessa tarvitaan vahvoja toimia, jotta tämä argumentti todella menee perille. Kun ajatellaan merialueiden hallinnointia, ocean governance, niin tässä satama sääntelyä täytyy päivittää ja uusia. Kyse on siitä, että hyödynnetään esimerkiksi kalastusta eh, merialueilla ja tämäkin johtaa siihen suuntaan, että sääntöä tulisi päivittää. Kiitos. Merci, merci beaucoup. Je vais... Kiitos. Nyt François Van Hut saa uudelleen puheenvuoron. Komission edustaja, olkaa hyvä. Chair, and thank you indeed. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos näistä tärkeistä komissiolle esitetyistä kysymyksistä tämän meidän puheenvuoromme ja raportin pohjalta. Lähtisin liikkeelle niistä seikoista, jotka ensin mainittiin. Meriroskat on mainittu usean otteeseen keskustelussa, eli palaan tähän asiaan vähän pidemmälti. Mutta jos ajatellaan sitten näitä yleisiä suosituksia, mitä olemme antaneet. Tässä teemme hyvin aktiivista seurantatyötä ja olemme sanoneet, että jäsenvaltioiden kanssa hyvin läheisesti tekisimme työtä. Jos ohjelmat eivät ole tarpeeksi pitkällä meneviä, aiomme pitää kahdenvälisiä kokouksia näiden jäsenvaltioiden kanssa seuran kuukausien kuluessa, jotta voidaan parantaa näitä ohjelmia ennen seuraavaa vaihetta, joka alkaa 2018 me aiomme käyttää myös kaikkia niitä välineitä, joita meillä on yhteisessä täytäntöpanostrategiassa. Ja tämä osoittaa sen, että aiomme todellakin toimia niin kuin raportissa olemme sanoneet ja olemme yhtä huolestuneita kuin jotkut edustajat täällä ovat sanoneet siitä, että edistys on ollut jossain jäsenvaltiossa aika lailla hidasta. Mitä tulee sitten näin eri toimenpiteisiin ja siihen, mitä sanoin siitä, että ainoastaan 16 jäsenvaltia valtiota on tähän mennessä ilmoittanut ohjelmista. No, tältä osin voin sanoa, että me olemme aloittaneet äh, rikemenettelyt. Maaliskuun lopulla 2016 oli määräaika ja 2017 helmikuussa aloitimme tämän rikkomusmenettelyn, eli komissio on tässä toiminut aktiivisesti, jotta voidaan varmistaa edistys, sillä tähän mennessä sitä ei todellakaan ole tullut tarpeeksi. Sitten halusin palata myös täytäntöönpanon ajoitukseen. Tästä kysyttiin kahteen otteeseen. Ympäristön hyvä tila on saatava aikaiseksi 2020 mennessä, eli tämä on todella pian tämä määräaika. Jos katsotaan, kuinka nopeasti tähän asti on edistytty, niin on selvää, että on kiihdytettävä tahti jos halutaan pysyä tässä tavoitteessa komissio on täysin eh, sitoutunut mm, tähän pyrkimykseen pitää kiinni 2020 määräajasta. Ja sitten tämä Portugalin erityistilanne, tästäkin kysyttiin. No, Portugalin merialue ja talousalue on aivan omansa EOS, eli tässä on todellinen haaste, mutta jos katsotaan sitten työtä ja mahdollisuuksia tehdä tämä työ kunnolla, niin se ei todellakaan ole tarpeeksi pitkälle menevää, eli tarvitaan lisää ponnistuksia. Alueellinen yhteistyö, toimiko se? No kyllä, alueelliset merisopimukset ovat oikein hyödyllisiä kun pyritään usealla eri tasolla toimimaan, jotta voidaan direktiivin vaatimukset panna täytäntöön. Riittääkö tämä? No ei voida vielä sanoa, mutta pyrimme todellakin saamaan aikaiseksi yhä aktiivisempaa yhteistyötä alueiden osalta ja tähän me olemme siis sitoutuneita, sitoutuneet ja tämä liittyy myös tähän verkostoon, suunnitteluverkostoon, joka on tätä varten kehitelty. Eli tämäkin on tärkeää. Ja sitten tähän asti sitten ponnistusten puutteet ja riittääkö tämä 2020 osalta? No en vielä voi tätä sanoa. Tarvitaan kyllä lisää ponnistuksia, jotta tämä toteutuu tämä tavoite. Sitten mennään meressä oleviin roskiin, josta moni puhuja puhui. Mihin toimiin olemme ryhtyneet? No itse asiassa aika moneen toimeen sekä direktiivin kautta että myös panemalla täytäntöön nykyistä pakkauslainsäädäntöä ja satama jätedirektiiviä tai sääntöjä, näihin on kaikkiin paneuduttava. Kuten tiedätte, meillä on muovistrategia kehitteillä. Juuri nyt se on osa kertotalouspakettia ja sen seurantaa ja se tuo lisäystä sekä tähän makroroska- että mikroroska-asiaan. Komissio tätä asiaa nyt kovasti haluaa saada eteenpäin seuraavan kuukausien aikana niin, että kaikki eri tahot ovat mukana GRCstä, Ekan ja kemikaaliviraston ja ulkoisetkin tahot olisivat tässä mukana. Me teemme töitä meren roskien osalta sekä EUssa että globaalistikin tehdään paljon erilaista sekä alue merisopimuksissa ja myös G7 G20 tasolla ja myös valtamerten hallinnointityössä, josta jo puhuttiin. Jos ajatellaan sitten niitä töitä, jotka koskevat erityisesti meristrategiapuitedirektiiviä, kun on tämä uusi hyvä tila päätös, niin jäsenvaltioiden on tarkemmin määriteltävä vaatimukset, erityisesti ne, jotka koskevat roskia, eli sekä makroroskien määrä, mikroroskien määrä, eläinten syömät roskat ja se, eh, millaisia vaikutuksia on, kun eh, nämä roskat kietoutuvat eläimin. Eli tässä on lisää toimia, joihin on ryhdyttävä, koska olemme todellakin tietoisia siitä, kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Mutta haluaisin samanaikaisesti myös korostaa sitä, että on todellakin totta, että roskat ovat suuri ongelma meriympäristölle, mutta ei saa myöskään unohtaa, että meriympäristöön kohdistuu muunkinlaisia eh, uhkia, joka aiheutuu kalastuksesta ja siitä, että merenpohja tuhoutuu. Niidenkin osalta on jatkettava töitä, jos halutaan pysyä tavoitteissa. Ja meriympäristön eh, kärsimän haitan vähentämistä liittyen ympäristön hyvää tilaa tavoitteiden täyttämiseen, niin seurannan avulla voidaan paremmin tietää, minkälaisia vaikutuksia kaikilla asioilla on. Eli kyllä tämä on nyt asian ydin se, että voidaan dokumentoida, miten ympäristön hyvän tilan suuntaan on edistetty ja komissio aikoo jatkossakin tähän erityisesti keskittyä, jotta vaan varmistaa, että todellakin saadaan tarvittavat tiedot tätä täytäntöönpanoprosessia varten. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kiitos komission edustajalle näistä vastauksista. ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin ehdotan, että siirrymme seuraavaan kohtaan. Kohta kuusi. Tässä kyse on CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoille koskevien sääntöjen vahvistaminen. Tutkimme nyt tekstiä ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Kahtini, olkaa hyvä. Ente. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen käheää ääntä. Olen taistellut kymmenkunta päivää tätä ilmastoinnin vaikutusta vastaan, jota sitten lämpimän viikon jälkeen tässä on lisätty. Kyse on siitä, että meillä on vielä tänä iltana varjoesittelijöiden kokous. Olemme työn alkuvaiheessa. Varjokokouksen jälkeen varmasti saamme sitten myös lisätietoa tarjottavaksi kaikille kollegoille. Tämä asetusehdotus laajentaa Äh, lannoitteiden määrittelyä silloin, kun kyse on näistä niin sanotuista EU-lannoitteista. Olemme suhtautuneet tähän ehdotukseen myönteisellä tavalla. Tällä korvataan olemassa oleva ehdotus tai mm, säännöstö. Kyse on lannoitteista, jotka on saatu raaka aineesta valmistamalla. me sallimme sen, että sisämarkkinoille voidaan hyväksyä lannoitteet ja otamme käyttöön myös kiertotalouden periaatteet tällä alalla. Eli näin ollen voimme pitää komission omaksuma lähestymistapaa tervetulleena. Olemme varmoja, että tätä kautta voimme varmistaa myös PK-yritysten asemaa kiertotaloudessa tällä alalla aivan erityisesti. Kun kuvailisin tilannetta tässä vaiheessa, kyse on oikeastaan siitä, että olemme työn alussa. Vaikkakin työtä on aika lailla paljon edessä. Olemme saaneet valtavasti tarkistuksia 7. maaliskuuta, joka oli määräaika tarkistukselle mennessä. Ja itsekin olen niitä tehnyt. Eli meillä on varjojen kanssa aika paljon työsarkaa tietyissä kysymyksissä erityisesti kadmiumin osalta. Meillä on eriäviä kantoja aika lailla. Eli varjoesittelijät ovat totta kai tehneet kovasti työtä. Me nyt tarvitaan sitten yhteistyöhalukkuutta ja mahdollisia ratkaisuehdotuksia, jotta päästään eteenpäin tässä ehdotuksessa. Eli tämä on arkaluontoinen kysymys luonnollisesti ympäristön ja terveyden kannalta. Me olemme käynnistäneet työn kahdeksan ehdotuksen kompromissin pohjalta, jotka liittyvät tiettyihin aihealueisiin. Neljä näistä ehdotuksista, kompromisseista, ne eivät tietenkään ole vielä aivan lopun työstettyjä, ovat pikemminkin luonnosvaiheessa ja ovat vielä avoimia äh, eri kannanotoille – mutta yritämme saada ne kuitenkin päätökseen niin, että kaikki voisivat olla samoilla linjoilla. Ja tämä työ sitten toivottavasti voi olla kaiken kannalta myönteistä. Eli ensimmäistä neljä ehdotusta liittyvät mikrobisaastumiseen, äh, eli saastuttaviin aineisiin – orgaanisissa lainoitteissa. Eh, näiden kategorioiden suhteen me yritämme päästä yhteneväisiin kantoihin eh, ja komission tekstin suhteen halusin täsmentää sitä, mikä on raja-arvo näissä patogeeneissa, kun otamme huomioon 2010 eh, vuoden asetuksen. Sehän on tässä se asetus, joka määrittelee terveysalan säännöt sekä ihmisten että eläinten suhteen, ja tämä on hyvin tärkeä seikka. Kyse on myös sellaisista tuotteista, joita ei ole suunnattu ihmisten käyttöön. Ja välttämättä kaikkien tuotteiden suhteen eläinlääkäritarkastusta rajalla ei toteuteta. Eli näitä kompromisseja tällä hetkellä nyt työstetään. Sitten toinen kompromissikysymys, jota työstetään, liittyy siihen, että käytetään muita jätteitä, joita saadaan esimerkiksi tuhkajalostustuotteina. Haluaisin täsmentää sen, että ne jätteet, jotka otetaan hyötykäyttöön ja jotka liittyvät tähän 98 jätedirektiiviin. Niitä voidaan siis käyttää myös lannoitetarkoituksessa. Tässä meillä on tiettyjä biohiilituotteita ja struviittituotteita, joita voidaan hyödyntää, ja myös tuhkan jalostustuotteita – tällä alallakin voimme toteuttaa kiertotalouden periaatteita. Ja nyt kategorian listaa niistä materiaaleista että tulisi siis laajentaa, miten ymmärrämme jätteet. Niitä voidaan käyttää EU, EU-lannoitteiden raaka-aineina. Sitten meillä on komission delegoidut säädökset, jotka täytyy mahdollisimman nopeasti hyväksyä sen jälkeen, kun asetus astuu voimaan. Ei tarvinne sanoa, että tässä tapauksessa delegoidut säädökset ovat erityisen tärkeitä. Tällä tavalla pystymme takaamaan, että teknologinen edistys voidaan mahdollistaa, sitä voidaan seurata, eikä viiveitä synny liiaksi tässä menettelyssä. kun käytetään delegoituja säädöksiä. Ja näin voidaan sallia se, että hyvin nopeasti voidaan kiertotalouden periaatteita ryhtyä toteuttamaan. Sitten kompromissi, joka on edelleenkin laadintavaiheessa. Kyse on organisten jätteiden äh, määrittelystä. Ja tässä määritellään, että nimenomaan tuhkan on oltava äh, orgaanista, koska se liittyy siihen, millä tavalla lannoitteet voivat vaikuttaa maaperän hedelmällisyyteen, viljavuuteen. Tuotteet kuuluvat tähän kategoriaan, voivat tarjota viljelijöille hyödyn, edun, ja niillä ei ole kuitenkaan minkäänlaisia ympäristövaikutuksia. Jos nämä tuotteet jätteet jätettäisiin pois, niin sitten voi käydä niin, että käytettäisiin viljelijän kannalta hyödyttömiä lannoitteita entistä enemmän. Eli haluamme myös nämä kivennäislannoitteet, organiset kivennäislannoitteet määritellä. Ne voivat olla myös ravintoaineita ja komission ehdotuksessa oli yksi ainoa aine, joka oli määritelty. Tiettyjä täsmennöksiä, kun tähän teemme, niin sitten ympäristön ja terveyden näkökulmasta täytyy tehdä sellainen valinta, että voitaisiin vähentää lannoitteiden käyttöä myös, epäorgaani, myös organisten kivinnäislannoitteiden osalta. Ja tämä seikka on hyvin tärkeää, että otetaan huomioon myös nämä organiset lannoitteet. Sitten kun ajatellaan kasveja, kasvin osia tai uutteita kasveista, niin olemme pyrkineet komission tekstiä vielä täydentämään niin, että se olisi kattava. Kun ajatellaan näitä tuotteita, niin luetteloa on täydennetty ja lopputuote ei ole tämän REACH-asetuksen vaatimusten mukainen. Eli nämä kompromissit ovat ensimmäiset neljä kompromissia, jotka liittyvät Envi-valiokunnan yksinomaisen toimivaltaan, ja muut ovat taas IMKON kanssa ja AGRIN kanssa yhteistä toimivaltaa. On paljon muitakin aiheita, joissa tarvitaan kompromisseja ja kyse on nimenomaan jaetusta toimivallasta. Tässä vaiheessa en voi vielä arvioida näitä kysymyksiä, koska emme ole varojen kanssa vielä tilannetta lopullisesti arvioineet. No sitten Envin yksi omainen toimivalta. Tässä tarvitaan kadmiumista nimenomaan kompromissia ja tästä raja-arvosta – raja-arvojen suhteen tärkeää on siis määritellä kantamme. Te, te tunnette minun kantani. Se on totta kai vasta alustava kanta, jonka pohjalta pääsemme vuoropuhelua käymään, koska katson, että on hyvin tärkeää, että kompromississa pitää mielessä sellaiset aihealueet, kysymykset, joita emme ole vielä käsitelleet niin, että olisimme päässeet täsmällisempään yksimielisyyteen tai käsitykseen. Meidän on ymmärrettävä, missä määrin teknologia on päässyt eteenpäin, missä vaiheessa nyt ollaan menossa. Emme ole käsitelleet vielä tätä kadmiumin käsittelykysymystä silloin, kun kadmiumia pyritään poistamaan. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy säilyttää mahdollisimman realistinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa. Me emme voi argumentoida vain niin, että näemme asian hyvin kapeasti. Me tarvitsemme sellaisen paketin, joka toivottavasti kattaa eri jäsenvaltioiden erilaiset kannat ja tilanteet. Eli kyse on objektiivisesti olemassa olevasta tilanteesta ja haluamme ottaa tämän huomioon, jotta nämäkin tuotteet voivat päästä yhtenäismarkkinoille. Usein aiempina vuosina on tehty kovasti työtä, on tehty yhteistyötä esimerkiksi yliopistojen kanssa ja nämä yritykset haluavat päästä markkinoille. Olisi hyvä, että kaikille tarjottaisiin mahdollisuus päästä näille yhteisille markkinoille niin, että otetaan huomioon moninaisuus. Toivon nyt, että varjoesittelijöiden tapaamisessa voisimme edetä juurikin tähän suuntaan. Kiitos. Merci beaucoup, madame euh, le rapporteur. Kiitos esittelijä Gardini. Nyt siirrymme sitten varjoesittelijöihin. Kollega Pavel Potsch. Um, uh, of course I would Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää näistä kompromissiehdotuksista. Ne voivat olla hyvä pohja keskustelulle myöhemmin tänään iltapäivällä. Saadaanpa nähdä, päästäänkö 853 tarkistuksen käsittelyyn läpi. Se on kyllä aikamoinen määrä. on joitain asioita, joihin varmasti voidaan löytää yhteinen ratkaisu. Haluaisin mainita ainoastaan yhden, joka kuuluu ainoastaan Enville ja joka on monen tarkistuksen kohde, ehkä kolmas osa koskee nimenomaan fosfaattilannoitteiden kadmiumrajoja. Yleensä ehdotetaan komission ehdotuksen vahvistamista, jotkut taas haluavat sitä lieventää. Komissio haluaa vähitellen vähentää 60 milligrammasta 40 milligrammaan kolme vuotta myöhemmin ja sitten lopulta 20 milligrammaan 12 vuoden jälkeen. Eli tässä on aika pitkä aikaväli. Jotkut haluaisivat laimentaa tätä ehdotusta ja puhuttiin minun ja Envi-ehdotuksen epätieteellisyydestä, kun puhutaan kadmion rajoista. Tämän pitää ihan suoraan sanoa. Kyse on prioriteeteista. Jotkut asettavat etusijalle lannoiteteollisuuden intressit eikä julkista kansanterveyttä. Tietysti valintoja voidaan tehdä, mutta tässä on tieteellistä näyttöä. Kadmium on todella eh, myrkyllistä ja on yksi ainoa mahdollisuus vähentää ihmisten altistumista. Jo 15 vuotta sitten kysyttiin eh, ekotoksisuuden eh, lautakunnalta tätä asiaa ja oli selkeä, että trendi oli koko ajan suuntaan. Jos käytetään 60 milligrammaa per kilo, kadmiumia tai pentoksiitia, niin tämä johtaa siihen, että kadmiumia kerääntyy maahan. Ja jos on 20 milligrammaa tai vähemmän, niin vähitellen kadmiumin kerääntyminen vähenee, eli 60 milligrammaa per kilo tai enemmän johtaa tähän, ja jos tässä käytetään 20 milligrammaa rajana tai vähemmän, niin tämä voisi johtaa esimerkiksi 20 prosentin kadmiumin vähenemiseen sadan vuoden kuluessa. Eli ne, jotka haluavat vähentää kadmiumia, heitä syytetään siitä, että ei huomioida viljelijöiden ajatuksia. Päinvastoin mielestäni ei viljelijöiden pidä kantaa vastuuta, vaan saastuttajan on maksettava tämä periaate. E, pitää huomioida myös e, kun kaadmiumia poistetaan. Kaadmiumia ei voida jälkikäteen poistaa, kun kasvit ovat kaadmiumin jo imeneet itseensä. Tämä on selvä asia. Eli viljelijöitä pitää suojata eh, likaisilta lannoitteilta, paitsi jos he haluavat niitä käyttää, eli sellaisia, joissa on enemmän kaadimia kuin mitä eh, rajat sanovat, eli jos omassa maassa tätä myydään kansallisen käyttöön. Mutta Euroopan eh, tasoisesti pitää toimia tieteisen tiedon pohjalta ja pitää suojata kansanterveyttä ja ympäristöä. Minun ryhmäni ei siis suosita esittelijän ehdottamaa kadmiumrajan alentamista. Me olemme sitä mieltä, että tässä voidaan eh, paljon nopeammin toimia. Eli 40 milligrammaa voidaan ottaa saman tien käyttöön, kun asetus astuu täytöön, ja 20 milligrammaa sitten kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun täytäntöönpano tapahtuu. Olemme vakuuttuneita myös siitä, että tarvitaan tietoa viljelijöille, jotta voitaisiin auttaa heitä ja kuluttajia ymmärtämään lannoitetuotteita ja tarvitaan selkeämpiä merkitä tietoja kadmiumin pitoisuuksista näissä lannoitteissa tämä tästä toivottavasti seuraavan päivien ja viikkojen aikana pääsemme yhteiseen kantaan ja pystymme saman aikaiseksi eh, tasapainotetun ehdotuksen, emmekä joudu kahta päivää äänestämään kaikista näistä eri tarkoituksista, joita oli siis 853. Kiitos edustaja Görling. ECR, olkaa hyvä. Kiitos en ole varjoesittelijä, se on edustaja Nicholson, mutta minä luen nämä tästä hänen puolestaan. Me tuemme pyrkimyksiä parantaa ympäristöä, mutta pitäisi aina noudattaa tieteellisiä todisteita. Kadmiumista on käyty paljon tieteellisiä keskusteluita sen jälkeen, kun komissio ehti tätä 60 milligrammaa per kilo. On selvää, että komission ehdotukset perustuvat tutkimuksiin, joita on ajantasaistettu sen jälkeen. Tämä antaa meille mahdollisuuden vielä kuitenkin kes, huolehtia tästä. Ja 80 voisi olla maksimimäärä, joka tarkoittaa sitä, että keskimäärin tämä olisi matalampi, joten kadmiummäärät eivät lisääntyisi. tätä kautta voitaisiin suojata terveyttä, eikä tästä tulisi kustannuksia tuottajille. Tästä tulisi kuitenkin globaalisti kaikkein kunnianhimoisin taso. Tieteelliset todisteet eivät tue alempia tasoja. Kuuntelin tässä herra Potsia. Luonnollisesti hyväksy, kaikki hyväksyvät sen, että kadmium on raskas metalli ja haluamme vähentää sen käyttää mahdollisimman paljon, mutta tässä kuitenkin mm, on tämä altistuminen ja riskille altistuminen se, mistä te puhuitte, tämä oli aika ääripäähän viety vaatimus 20 milligrammaa. Ei ole mitään tieteellisiä todisteita siitä, että tämä antaisi minkään, mitään ylimääräisiä turvallisuustakeita ihmisten terveydelle. Ei mitään. Ja se, että te sanoitte, että vesittää ehdotus, minä vastustan. Ei. Se, mistä me tässä puhumme, on, että asetamme tason, joka, josta on tieteellisesti sovittu, että siihen asti tiettyjä riskejä voidaan hallinnoida. Ja tämä on näiden riskirajojen sisäpuolella selkeästi. Ja sen pohjalta meidän tulee tehdä tätä politiikkaa, eikä yhden aineen pohjalta, jota luonnollisesti on ö, ympäristössä, eikä sitä koskaan voida täysin poistaa. Ja ihmisen elämä ö, elää rinnakkain sen kanssa. Ei nyt sitä, että me siihen vapaaehtoisesti haluamme asettua, mutta 80 milligramman taso on tieteellisesti hyväksyttävä. Ja se on täysin näissä puitteissa. Ja se olisi kuitenkin hyvin pitkälti kaikkein kunnianhimoisin taso nämä tuottajien on maksettava tällä hetkellä hyvin korkeita hintoja asioista, mitkä eivät ole välttämättömiä ja meidän ei pitäisi lisätä näitä kustannuksia turhaa. Herra Nicholson kiittää esittelijä kaikesta hänen kovasta työstään ja hän äh, ilmaisee sympatiansa monille tarkistuksille ja toivottaa teille onnea matkaan ja vakuuttaa tekemänsä jatkossakin yhteistyötä. Kiitos. Ja nyt alderyhmän varjoesittelijä Federley. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe on varsin monimutkainen ja tekninen. Se on myös teknis-oikeudellinen luonteeltaan. Tarkistuksesta näemme, että huolia on ja tämä heijastui myös varjoesittelijöiden kokoukseen. Sellainen on tulossa myös tänä iltana. riippuu hieman siitä, minkä sävyiset lasit on päässä, niin äh, sen mukainen kuva myös näkyy. Jo 80-luvulla Ruotsissa otettiin käyttöön varsin tiukka raja, 40 milligrammaa yhdessä Suomen, Tsekin tasavallan ja muutaman muun maan kanssa. Olemme jo varsin pitkällä tämän ehdotuksen suhteen ja näin on ollut jo 30 vuoden ajan. Tarkoitus oli varmistaa, että altistumme mahdollisimman vähän kaikista karsinogeenisille aineille. Vaikka kuinka välttelemme saasteita ja tupakointia, niin edelleenkin altistumme hyvinkin paljon kadmiumille. Kun katsotaan tutkimuksen tuomaa tietoa ja sitä, miten me käsittelemme tätä sääntelyä. Tästä yksi esimerkki. Sosiaalidemokraattinen hallitus Ruotsissa halusi eh, alentaa turvaraja 20 milligrammaa, mutta komissio tämän esti, koska eh, lannoite eh, asoitus ei tätä tukenut. Eli meidän kaikkien on otettava huomioon se, että jotkut haluavat mennä pidemmälle ja tämä mahdollisuus on taattava. Kyse ei ole korkeamman kadmiumtason kieltämisestä, vaan kyse on siitä, että jos haluaa tämän EY-CE-merkinnän, jotta voi käydä kauppaa näillä äh, kivenäislannoitteilla, niin sitten täytyy täyttää tietyt ehdot. Jos pyritään 80 milligrammaan, niin joissakin maissa on tiukemmat rajat ja ne joutuisivat sitten vesittämään vaatimuksiaan. Ne, jotka haluavat korkeampaa tasoa, voivat toki näin toimia, mutta sitten on varmistettava, että tuote pysyy omilla markkinoilla, eikä sitä myydä muihin maihin. On myös eh, biologisia lannoitteita, joille halutaan jonkinlaiset oikeudelliset puitteet. Sellaisia tuotteita, jotka ovat mielenkiintoisia kiertotalouden kannalta. Meillä on paljon fosfaatteja, mutta niitä ei vain käytetä asianmukaisesti. Eli jos tämä sääntely nyt menee oikeaan suuntaan, niin voimme sitten lisätä uusia markkinoita ja kotimaista tuotantoa ja toivottavasti myös vähentää syövän yleisyyttä, joka aiheutuu kadmiumille altistumiselle. Eli meillä on näissä oikeudellisissa ja teknisissä kysymyksissä vielä paljon työsarkaa, mutta yhteistyö toimii varsin hyvin kollegoiden kesken ja varjosyhtelijöiden kesken. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Seuraavaksi qe edustaja Stefan Eck. Danke, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte... Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat, arvon edustaja Gardini. Tämä on hyvin monimutkainen aihe, sen vuoksi ensin tällaisia yleisiä ajatuksen kulkuja emivaliokunnan jäsenenä. Meidän päätehtävämme täytyy olla nykyisissä keskusteluissa, kun me käsittelemme lannoitevalmistedirektiiviä huolehtia siitä, että haitallisten aineiden määrä eurooppalaisilla pelloilla vähenisi ja sitä kautta terveysvaikutukset ihmisille ja eläimille äh, ja äh, ympäristölle vähenisi, koska esimerkiksi lajien määrät ovat vähentyneet. Erittäin tärkeää äh, on huomioida kaikkein pienimmätkin eliöt, jotka tukevat sitä, että me voimme ylipäätään puhua terveestä maaperästä. Sen vuoksi meidän pitäisi muuttaa lannoitemarkkinoita niin, että esimerkiksi organisten määrä vähennettäisiin ja, ja muiden määrä kasvatettaisiin. Tällä ei olisi negatiivisia vaikutuksia pohjavesille ja, pohja, ja, ja maalle. Tällä olisi parempia vaikutuksia esimerkiksi ihmisten terveydelle ja esimerkiksi ilmastonmuutosta muutoksen vastaisessa taistelussa olisi hyvä, että EU lähtisi sellaiseen lähestymistapaan, jossa raskasmetallien määrää vähennettäisiin. Sen vuoksi minusta on välttämätöntä, että kadmium ja muut raskasmetallit, ja niiden määrää vähennettäisiin. Tietyt jäsenvaltiot valtiot ovat jo kieltäneet kor- lannoitteet, joissa on korkeat kadmiumpitoiset. Ja se olisi tällainen EU-laajuinen kielto olisi parasta, mitä voisimme tehdä. Ja sen lisäksi meillä pitäisi olla tiukempi valvonta esimerkiksi kolmannista valtioista tuleville lannoitteille. Vuonna 2003 komissio teki eh, ehdotuksen asetukseksi, joka liittyi mineraalilannoitteiden kadmiumpitoisuuksiin. Kesti todella kauan ennen kuin komissio eh, nyt sitten sai tehtyä tämän lupaamansa eh, ehdotuksen kesti kauan, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä tarvitaan yhteistyötä, että teollisuus että teollisuus on huolissaan tällaisesta ympäristölle ja ihmisille turvallisesta lannoitteesta. No, kyllä minä uskon, että turvallisiakin lannoitteita olisi mahdollista tehdä niin, että ne ovat voittoa antavia. Tässä täytyy, jos täytyy valita terveyden ja taloudellisten etujen välillä. Silloin meidän ei tule epäröidä. Mielenkiinnolla odotan, miten me tässä pääsemme eteenpäin, mutta kaiken kaikkiaan uskon toki, että me saamme hyvän lopputuloksen, kun teemme määrätietoisesti töitä. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher collègue. Je vais euh, maintenant... Kiitos, arvon kollega. Nyt sitten puheenvuoro kollegoille, jotka ovat sitä pyytäneet. Edustaja Riis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisessä keskustelussa, muistaakseni helmikuussa, kiteytin ajatukseni kahteen osaan. On tietysti tärkeää, että meidän valiokuntamme on komission tavoitteen takana, eli että pitää pyrkiä käyttämään organisia lannoitteita, että voidaan edistää kiertotaloutta. Tästä olemme kaikki samaa mieltä ja on selvää, että tähän tarvitaan eh, lannoitteissa eh, saastuttavien aineiden vähentämistä. Jos päästään sitten tähän kadmium-kysymykseen, joka on suurin kiistanaihe ja tässä koko neuvottelun ytimessä, tämä muutos, sen on oltava realistinen ja käytönläheinen kaikkialla. Ei ole samoja fosfaattien tuontikanavia ja jos ajattelen ystävääni Fredrik Federer Ruotsista, kaikissa maissa ei ole samanlainen maaperä ja joissain tapauksissa tulee kadmin kerääntymistä enemmän. Ja siksi me ehkä näihin kysymyksiin reagoimme eri tavoin. Täällä on puhuttu melkein 900 tarkistuksesta. Tässä on valtava työ edessä. Onnittelen jo etukäteen. Tässä yhdessä varoitteisiin kanssa nämä on käsiteltävä. Ja noin 500 käsittelee juuri tätä kysymystä. Varmasti voidaan etsiä erilaisia reittejä pitkin näitä kompromisseja. Minä itse yhdessä Rova Grostetin kanssa, joka oli täällä paikalla. Tänään kaikki varmasti ymmärtävät, miksi hän on paikalla. Siellä on vaalikalenteri, tämä selittää. No yhdessä hänen kanssa eh, olemme ehdottaneet kolmea tarkistusta Toivottavasti niiden pohjalta voitaisiin saada aikaiseksi hyvä kompromissi sen välillä, mitä komissio ja mitä me ehdotamme. Eli näin voidaan vähentää meidän riippuvuuttamme sellaista fosfaatista, joka on kadmium pitoisuudelta korkea ja haluaisin korostaa sitä, että on asetettava kunnianhimoiset kynnykset 40 milligramman, milligramman kynnys on todennäköisesti saavutettavissa mielestämme kuuden vuoden kuluessa, ei nopeammin. Ja tässä haluaisin viitata siihen, mitä kollegamme Pots aikaisemmin sanoi. Varmasti ymmärrätte ei tässä nyt kyse ole siitä, että me olemme jotenkin lobbaajien alaisuudessa tai tuotteen, vaan minä sanoin tämän jo muutaman kuukausi sitten, että kyse on siitä, mikä on mahdollista ja myös kustannukset ovat meille tärkeitä. Ja vastauksessa, jonka komission edustaja tulla meille antoi. Hän sanoi, että nämä tekniikat, jotka mahdollistavat näiden kynnysten eh, mukaan toimimiseen, e, että ne eivät, tämä ei ole vielä mahdollista. Joskus asioita on todellakin saatava eteenpäin, mutta kaiken on oltava mahdollista, eikä nyt tässä voida sanoa, että lobbarit meitä näin painostavat. Ja on tärkeää, että tämä kadmium asia on esillä 430 tarkistuksessa. Esimerkiksi Christopher Freller pyytää, että komissio arvioisi sitä, miten nämä uudet ehdotetut kynnykset tehdään mahdollisiksi ja uuden tekniikan avulla. Ja myös 421 kollegat lisää Hölvin liittyen tähän paljon alempaan 20 milligramman kynnykseen ja sitten on tarkistuksia, jotka koskevat eh, merkintöjä silloin, kun ollaan rajojen alapuolella. Ja sitten vielä eh, tärkeä asia liittyen merkitöihin, eli kuluttajien saman tietoon 473 tarkistus on sellainen, jossa pyydetään, että pitää kertoa pitoisuus eu eh, merkinnän yhteydessä, jos tällaista tietoa ei anneta, niin sitten asianomaiset viranomaiset eivät voi tai meistä sen, että ryhdyttäisiin ihmisten terveyden suojaamiseen. Tarvittaisiin myös tehokas hallintosuunnitelma näiden saastuttavien aineiden osalta. Ja lopuksi sitten kysymys, josta esittelijäkin puhui aikaisemmin. Tämä on todella keskeistä. Uudessa lainsäädännössä voidaan mennä pidemmälle, voidaan ottaa mukaan alatuotteita eh, ja muita tuotteita, jätetuotteita, jotta voidaan edistää kiertotaloutta. Ja Rova Garnini puhui tästä myös, jos ajatellaan vuoden 28 direktiiviä, minkälaisia alajätteitä eh, sallitaan. Eli minä olen samaa mieltä, että tämä toinen mahdollisuus kompromissiin olisi tutkittava. Edustaja Ajuuso, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Pullon kaulana tässä lainsäädäntökysymyksessä on nimenomaan kadmium. Ehdotuksessa mainitut rajat eivät ole Euroopan unionin tieteellisen komitean suositusten mukaisia, eli CSTEE-komitean ehdotusten mukaisia. Siinä sanottiin, että pitää lähteä liikkeelle riskiarvioinnista ja marraskuussa 2015 tämä komitea sanoi, että kun raja, kun kadmium on alle 80 mg per kilo, kadmia ei kerännyt maahan, mutta komission huomiota ainoastaan Itävallan, Suomen ja Ruotsin lainsäädännön. Nämä ovat maita, joissa on hyvin vähän maataloutta, siellä käytetään hyvin vähän lannoitteita ja siellä on myös sellaista fosforiittia, joka on kadmin pitoisuudeltaan alhaista ja joka on peräisin lähialueilta, eli ongelma on muualla. Tässä lainsäädännössä ei huomioida sitä, että maaperä on erilaista eri puolilla Eurooppaa, muun muassa meillä Espanjassa kadmiumin eh, kerääntyminen on paljon alhaisempaa kuin siellä, missä on eh, sataisempi ilmasto. Ja sitten kadmiumpitoisuuden vähentäminen, fosforiit, pakettia toimittavissa maissa on eräs asia, joka on mainittu, mutta tämä ei tietysti ole vielä kovinkaan eh, kannattavaa. Ja siksi EPP ehdottaa, että 75 milligrammaa per kilo olisi kadmiumraja ja me vastustamme mitä tahansa alemmaksi meneviä määriä ennen kuin päästään teknisellä teknisessä mielessä parempaan kykyyn vähentää kadmiumia fosforiitista. Meillä on myös uusi ehdotus johdantosan kappaleeksi, jossa estetään uutta eh, mahdollista ainetta, mistä voitaisiin lannoitteita saada. saada. Ja ehdotamme myös, että komissio voisi viisi vuotta täytetyn astumisen jälkeen tutkia saastuttavien tasojen tilannetta. Tämä voitaisiin ehkä huomioida. Ongelma tässä on todella suuri ja kuten sanoin, nämä arvot on otettu sellaista maista, missä lähdetään liikkeelle omasta kulutuksesta ja omista tarpeista. Kiitos. Kiitos. Nyt komission puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja, ja herrat. Kiitos puheenvuorosta. Tämä on hyvin tärkeä asia, kuten jo on sanottu. Tämä on ensimmäinen asioista, joka julkaistiin tässä kiertotalous- ja toimintasuunnitelmassa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että asia on hyvin monimutkainen sekä oikeudellisesti että teknisesti koska tässä on, ollaan tavallaan monien eri direktiivien risteyksessä, esimerkiksi kemikaalidirektiivi, jätedirektiivi. Ja täällä on hyvin paljon asiantuntijoita, joita meidän on kuultava ennen kuin voimme ottaa lopullisesti kantaa. Joten minä voin vain kertoa teille meidän alustavat analyysimme. Me arvostamme sitä, että että te olette tehneet hyvin paljon työtä tämän asian parissa. Ajatellen kaikkia tarkistuksia ja haluaisin kommentoida muutamia näitä uusia tarkistuksia, jotka olemme nähneet. Jotkut näistä uusista tarkistusluonnoksista tuovat mukanaan uutta terminologiaa, kuten esimerkiksi viitetään mineraalilannottaisiin sen sijaan, että puhuttaisiin ei organisista Sitten tehdään primääri ja sekundääri ravinteiden välillä ero ja muitakin esimerkkejä. Komissio tulee tarkistelemaan positiivisesti kaikkia niitä tarkistuksia, jotka heijastelevat paremmin sitä kieltä, mitä markkinoilla käytetään, jotta voidaan välttää sekaannusta. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa ja monien muidenkin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä asetus tukee investointeja kiertotalouteen. Komission tavoitteena on nimenomaan tukea elvytystä. Ja sen vuoksi me suhtaudumme positiivisesti kaikkiin tarkistuksiin, jotka antavat paremmat mahdollisuudet hyödyntää kiertotaloutta. Täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että tämä ei vaaranna ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Haluaisin ottaa esiin kuusi al- tällaista huolenaihetta teidän mietittäväksenne. Ensimmäinen liittyy äh, kasvien äh, biostimulantteihin, raviobiostimulantteihin. Eli äh, kasvinsuojeludirektiivi on huomioitava tarkkaan, koska meidän täytyy huolehtia siitä, että toimimme tämän direktiivin mukaisesti. Ja toinen asia, joka liittyy tuotteisiin, joilla parannetaan biottisen stressin, abioottisen stressin äh, sietoa. Kysymys ei ole siitä, että nämä katoaisivat markkinoilta, kuten näin jossain Öö, ei, vaan me uskomme, että niitä tulisi öö, säädellä yhä vieläkin kasvisuojeludirektiivin alla. Sen lisäksi on tarkistuksia, jotka liittyvät eläinten sivutuotteisiin, ja sikäli mikäli kun ymmärrämme, eläinten sivutuotteet voisivat olla CE-merkittyjä lannoitetuotteita, vaikkakaan sitä ei huomioida tässä eläinten sivutuotedirektiivissä. Eli kaikki nämä eläinten sivutuotteet voitaisiin silloin periaatteessa ottaa mukaan tähän CE-merkintädirektiiviin. Emme tiedä, oliko tämä tarkoitus, mutta jos näin on, niin tässä on vaarana, tai tässä on suuria uhkia terveydelle ja ympäristölle, jota ei voida nyt arvioida eikä niitä voida valvoa. Kolmanneksi tarkistelemme tiettyjä tarkistuksia, jotka liittyvät REACH-rekisteröintiin ja erityisesti se, että poistetaan säännöt kemikaalien turvallisuusarvioinneista ja raporteista. Nämä arviot ovat välttämättömiä kaikille kemikaaleille, joita käytetään lannoitetuotteissa, vaikkakin eh, ne eivät olisi suurispitoisia koska äh, REACHin mukaan nämä on arvioitava. Meistä on todella tärkeää pitää kiinni REACH-rekisteröinnistä. Ja jos tämä poistettaisiin, tämä johtaisi riskeihin, joita emme voi arvioida. Meidän olisi vaikea ymmärtää, miten tätä voitaisiin sitten ylipäätään valvoa. Neljäs huomio tässä vaiheessa liittyy äh, mineraalilannoitteiden määrittelyyn joissain on haluttu pienentää näiden tuotteiden luokkaa, jotka olisivat mineraalilannoitteita. Ajattelen tätä yhden prosentin raja-arvo organiselle hiilelle ja fosfaateille. Meidän analyyseissämme, kun tehdään näin, niin silloin jätettäisiin pois monet innovatiiviset ravinteet, joita haluamme edistää. Ajattelen tässä nyt erityisesti strobiittia ja biohiiliä ja tuhkajalostustuotteita tai tuhkapohjaisia tuotteita. Meidän mielestämme ei ole mitään syytä tehdä näin, koska maanviljelijät saa kuitenkin informaatiota tehokkuudesta ja, ja fosfaattien imeytymisestä tämän etiketin kautta. Jos me nyt sitten katsomme strubiitin ja tuhkatuotteiden ja biohiilin kohdalla, niin me tarkastelemme tätä myös maatalouden tehokkuuskriteerien kautta. Ja me uskomme, että monet näistä asioista voidaan kuitenkin hoitaa ja kattaa ihan tämän etiketin kautta maanviljelijän informoimiseksi. Viidenneksi on ehdotuksia siitä, että muutettaisiin nitraattidirektiiviä. Me haluaisimme huomauttaa, että nitraattidirektiivissä annetaan säännöt lannoitteiden käytöstä, jotta voitaisiin välttää vesien saastumista, eikä siinä puhuta prosessoidusta lannasta, mutta on mahdollisuuksia saada poikkeuksia tästä katosta ympäristö syistä esimerkiksi. Komissio on ehdottanut tässä lannoite, tätä lannoitedirektiiviä ilman mitään muutoksia nitraattidirektiiviin. Ja nämä ovat, tässä, nämä ovat riippumattomia toisistaan. Toinen on asetus ja toinen on direktiivi. Ne ovat kaksi eri lainsäädäntöä ja niillä on erilaiset tavoitteet ja erilainen kattavuus. Ja meidän mielestämme ne toimivat täydentävästi. Ja sen vuoksi komissio ei voi tukea tarkistuksia, jotka liittyvät tähän nitraattidirektiivin muuttamiseen. Sitten lopuksi vielä muutama sananen kadmiumista tietenkin. Meillä on suuria epäilyitä monin tarkistusten suhteen. Ei ole mikään salaisuus, että komissio ei halua vesittää näitä kunnianhimoisia tavoiterajoja, joita olemme halunneet asettaa kadmiumille. Jotkut ehdotuista tarkistuksista haluaisivat korvata nämä tavoitteet tarkistuslausekkeella ja tarkoitus olisi ylläpitää status quota. Me uskomme, että jos meillä ei ole kunnollisia kunnianhimoisia tavoitteita, niin kadmiumin määrä ei vähene. Ja me uskomme, että tarkistuslauseke johtaisi siihen, että mitään ei ole muuttunut, mikäli sen yhteydessä ei nyt määritellä hyvin tarkkoja kunnianhimoisia rajoja, kattoarvoja. Ja sitten äh, täytyy huomioida myös äh, nämä, näissä raja-arvoissa myös äh, fosfaatin, fosfaattipitoisuudet. Sitten näistä tieteellisistä perusteluista täällä ja monissa muissa tarkistusten perusteluissa on sanottu, että 80 milligrammaa per kilo olisi turvallinen taso. No, tämä ei ole totta. 80 milligrammaa per kilo on sitä on, sitä on puhuttu 2013, uskottiin, että tämä oli se ei-kumuloituva äh, taso, mutta on kaksi syytä, miksi ei-kumuloitavuutta äh, ei voida pitää turvallisena tasona. Ensinnäkin on erilaisia johtopäätöksiä siitä, mikä tämä kumuloituva taso on 2000-luvun alussa uskottiin, että se on 20 milligrammaa per kilo. 2013 uskottiin sen olevan 80 milligrammaa per kilo, mutta tämän vuoden alussa oletettiin, että se on lähempänä 70 milligrammaa per kilo. Joten on tiettyä epävarmuutta myös tieteellisesti, ei tämä ole kiveen hakattu. Mutta jos puhutaan ei-kumuloituvasta tasosta, ja toinen syy, miksi tämä ei ole turvallinen syy, johtuu siitä, että status quo saastumisen suhteen ei merkitse sitä, että altistuminen kadmiumille olisi turvallista. Jos lukee EFSAn raportteja, niin siinä sanotaan, että kadmiumin saantia ravinnosta pitäisi vähentää sen vuoksi, että nykyiset tasot aiheuttavat riskejä ihmisen terveydelle. Muutama sananen siitä, että jäsenvaltiot ottaisivat käyttöön tiukempia tasoja. Tällä hetkellä tämä sirpaloittaisi markkinoita, ja mitä pitempi siirtymäkausi olisi, niin sitä enemmän tämä sirpaloittaisi markkinoita. Ja tämä merkitsisi sitä, että yksi avaintavoitteista, eli avataan EU-markkinat kaikille CE-merkitty käytetyille lannoitteille katoaisi. Johtopäätöksenä nämä olivat siis meidän tällaisia alustavia huomioitamme tässä vaiheessa, mutta tähän näin tarkistuksiin liittyy monia muita näkökulmia ja tiedän, että tulette tekemään kovasti työtä analysoidaksenne ja keskustellaksenne näistä tulevina kuukausina. Ja komission taholta me olemme valmiita auttamaan ja tukemaan teitä kaikin mahdollisin tavoin, jotta saataisiin aikaan kompromissi. Kiitos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je... Kiitos. Ja nyt esittelijä saa puheenvuoron. Loppupäätelmät, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti. Tämä keskustelu varmaankin osoittaa, niin kuin alusta asti olemme todenneet, tämä aihe on käymistilassa, jos näin voidaan sanoa, ja hyvä niin. Tämä heijastelee todellisuutta, joka on todellakin hy- hyvin vaihtelevainen. Toivon, että me ennen kaikkea saamme aikaiseksi ehdotuksen, jossa otetaan huomioon saadut kokemukset, aivan niin kuin kollegat jo toteavat. Kokemuksia on saatu jäsenvaltioista ja usein eh, siellä toimitaan paikallisten realiteettien pohjalta, jotka vaihtelevat, aivan niin kuin kollega Risto totesi maaperän suhteen. Pieni Sveitsi, joka voi käyttää esimerkiksi kiveä, lähteitä, joissa on hyvin vähän kadmiumia ja muualla taas kadmiumia on paljon e-, enemmän, niin totta kai vaikuttaa sitten tilanteeseen paikan päällä. Ja tämä vaikuttaa sitten siihen, missä määrin lannoitteita käytetään, minkälaista maaperää on ja niin edelleen. Haluaisin muistuttaa Italian kokemuksista. Uskoisin, että meillä on hyviä kokemuksia siinä mielessä, että maassamme on paljon maanviljelystä – Ja komissio viittasi siihen, että meillä ei ole kadmiumin raja-arvoja, eli varmasti voidaan parantaa tilannetta huomattavallakin tavalla Euroopan tasolla. Jos raja-arvo määritellään, kaikki raja-arvot, jotka tässä on mainittu, minä kannatan komission ehdotusta, kaikki raja-arvot ovat sellaisia, että ne ovat jo tiukimpia maailmanlaajuisesti, kun katsomme muita maita, vaikkapa Japania ja Kalifornia. Siellä kiinnitetään huomiota ympäristöön ja täytyy totta kai huomioida tällainen ympäristön huomiointi myös näissä asioissa. Uskon, että Italian kokemuksella voi myös olla paljon uskottavuutta. Me olemme kiinnittäneet hyvin paljon huomiota näihin kysymyksiin, vaan niin kuin monet muutkin eurooppalaiset maat. Ja toivon, että jos parhaalla mahdollisella tavalla otamme käyttöön jo olemassa olevat kokemukset. Jos me lähdemme vain teorian pohjalta liikkeelle, niin vaarana on se, että jätetään pois, suljetaan ulkopuolelle hyvät tulokset joita on muualla saatu. Ja jos menemme tässä liian pitkälle, vaikka 20 milligrammaa kilo heti jo huomisesta lähtien. Tämä nyt on aivan epärealistinen ehdotus, mutta vaikkakin olisi kuinka paljon hyvää tahtoa ja otamme käyttöön tämän 20 milligramman rajan, niin kenties järjestely olisi hyvin kallis ja hyödyllinen vain harvoille. Jos me pääsemme oikeaan tasapainoon niin, että otamme huomioon realiteetit. Sellaisen realistisen tavoitetason, joka on mahdollinen, niin sitten ajamme kaikkien kansalaisten etua. Jos pyritään vain eh, toimimaan pieni, pienen vähemmistön edun hyväksi, eh, monissa maissa kyse on siitä, että hyvin harvat esimerkiksi voivat hyötyä luomutuotteista, vain harvoilla on varaa niitä ostaa. Monet omassa maassani eivät niinkään eh, jokapäiväisesti syö luomutuotteita. Toki joskus voivat niitä syödä, mutta eivät joka päivä. Eli sitten luomme vain tällaisia rinnakkaisia järjestelmiä, jotka ovat toki hienoja, mutta vain harvojen kannalta. Ja ovat sitten suurimman, suuren enemmistön kannalta varsin vähäarvoisia. Eli kaikilla aloilla meidän on nähtävä se, mitä jo käytännön tasolla toteutetaan. Olen ollut yhteydessä ruotsalaisiin, alankomaalaisiin ja olen nähnyt, että kaikissa maissa meillä on erikoisosaamista, huippuosaamista. Ja haluaisin ottaa tämän huomioon, jotta me todella saamme hyvän tuloksen aikaiseksi satojen miljoonien eurooppalaisten kannalta, jotka katsovat nyt meitä ja haluavat sellaisen järjestelmän, joka todella suojelee terveyttä. Emme halua, että vain jotkut etuoikeutetussa asemassa olevat voivat tästä hyötyä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos, hyvä kollega, tästä keskustelusta. Kiitos esittelijälle. Haluaisin vielä kertoa aikataulusta. Ympäristövaliokunta äänestää 30. toukokuuta. Sitten IMKO puolestaan äänestää 13. heinäkuuta. Täysistuntoäänestys on ohjelmassa syyskuussa. Näin hyvät kollegat, olemme päässeet tämän ensimmäisen kokous, kokousosuuden esityksestä loppuun. Me tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksän.